Hyvät kollegat, minä avaan meidän kokouksemme muutama minuutin myöhässä. Oli odotettava vahvistusta byrolta, jotta se kompromissi, johon me päädyimme, oli hyväksytty byron puhemiestön toimesta. Ja se olihan näin. Ja tämä asiakirja on nyt lähtenyt kiertoon. Tehän olitte siellä. Ja te vahvistatte minun sanomiseni. Kiitos. No niin, jos ei ole mitään vastustavia ääniä, niin esityslista voidaan tulkita hyväksytyksi. Sisältö löytyvät liitteistä 1 ja 2, josta me äänestämme aivan piakkoin. Pyy- kerron teille että kerron teille, että koordinaattoreiden päätökset kokousta 21. maaliskuuta löytyvät kokouspöytäkirjosta. Jos tästäkään ei ole eri mieltä, niin voin tulkita ne hyväksytyiksi myös. Ennen kuin käymme äänestämään, vuoden 2019 ennakkoarvio tulosta ja menoista, niin annan puheenvuoron Eidergard ja Sabal Rubialle, kun hän kertoo meille Caterpillar-asiakirjasta, jossa on kyse Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Eider, ole hyvä, sinulla on puheenvuoro. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti, koska meillä on tosiaan aika pitkä äänestys tuossa kohta tulossa. Meillä on tosiaan tässä uusi pyyntö globalisaatio globalisaatio rahastoon. Tämän pyynnön ovat esittäneet Belgian viranomaiset. Kyse on Caterpillar tehtaan äh, irtisanomisista 2015. Meiltä pyydettiin jo globalisaatiorahasto tukea 150 äh, henkilön äh, irtisanomisten vuoksi. Tuolloin myönsimme vähän alle 300 000 euroa ja nyt kyse on 187 irtisanotusta ja tämä tuki 60 prosenttia on 4 621 euroa. Kyse on muun muassa teräksen hinnan noususta, tuotantokustannusten nousemisesta ja kovasta kilpailusta Kiinan taholta, Kiinan markkinoilta. Samoin on hyvä korostaa, että Kater Pillar, vaikka nyt onkin nämä 2287 henkilöä irtisanonut, kuitenkin oli tulokseltaan plussan puolella. Joten kyllä tämä on yrityksen strategiaan liittyvä päätös samanaikaisesti kun ajatellaan näitä joukkoirtisanomisia, niin meidän tavoitteemme, niin kuin aina täytyy globalisaation rahaston käytön kohdalla olla työntekijöiden auttaminen niin, että heidät saadaan palaamaan työmarkkinoille mitä pikimmin. Meillä on tässä viisi toimea ehdotettu ensinnäkin heidän tukemisensa palaaminen työmarkkinoille, koulutus, yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa, sitten tuet Eh, yritysten perustamiseksi ja sitten vielä todella eh, tuki ja seuranta eri, näiden eri toimien suhteen, koulutus, eh, uudelleenkouluttautuminen ja niin edelleen. No niin, nämä mm, rahat täytyy nyt toimittaa niille henkilöille, tietenkin niiden ihmisten avuksi, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, mutta myös 300 sellaisen nuoren avuksi, jotka tällä hetkellä eivät ole koulutuksen piirissä, eivätkä töissä. No niin, te olette saaneet tämän tekstin ja nyt mielelläni kuulen teidän huomioitanne. Kiitos paljon. Merci, Madame Kiitos, edustaja Gardia Sabel. Edustaja Dupré on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ah, merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää Eder Gardia Sabalia mietinnön korkeasta laadusta. Pyydän kaikkia kollegoita tähän perehtymään. Tämä aihe on tärkeä sitä haluan korostaa. Caterpillar on ollut Charleroin alueella strategisen tärkeä. Charleroi on kärsinyt kovasti teollisuuden järjestelyistä. Siellä on menetetty terästeollisuus, kaivokset, metalliteollisuus ja työllisyys on siellä vain 52 prosentin tasolla. Tämä kuvaa tilannetta ja BKT Enon provinssissa on Euroopan unionin keskiarvon alapuolella selkeästi, vaikka olemmekin keskellä Eurooppaa. Tällä alueella tilanne on karmea. Siellä on jo 2014 koettu uudelleenjärjestely ja, ja 1400 työntekijää menetti työpaikkansa. Vuonna 2015 Caterpillar investoi tähän toimintaan. Ja sitten 2016 monikansallinen yritys Yhdysvalloista antoi tiedonannon, jossa kertoi, että se sulkee laitoksen ilman minkäänlaista Eh, neuvottelua tai yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Rakenneongelmista huolimatta paikalliset ja alueelliset rakenteet ovat yrittäneet ottaa käyttöön jonkinlaisia mm, ratkaisuja, uudelleenkoulutusta niin, että ratkaisuja löytyisi. Tämä laitos on esimerkki siitä, miten globalisaatio vaikuttaa ja miten voimme sitten näissä raskaissa rakennemuutoksissa olla tukena. Haluamme tukea ihmisiä, kun he jäävät työttömiksi ja ovat tässä vaikeasti hyväksyttävässä tilanteessa. Tämä nyt on jo toinen kierros tälle Euroopan globalisaatiorahastolle, eli toinen aalto, kun on kyse Caterpillarin erottamisaalloista. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä periaatteessa tästä, mitä juuri kuulimme, mutta haluaisin myös sanoa, että meidän pitäisi pystyä takaamaan rahoitus, jonka me lähettää, että se käytetään todella oikealla tavalla. Keskeinen osahan pitäisi osoittaa koulutukseen ja paluu koulutuksen piiriin ja se pitää var- valmistaa erittäin hyvin. Yrityksen pitää olla myös valmis kaikista nuoremmille pitää antaa mahdollisuus startup-yritysten käynnistämiseen. Keskeisin viesti on tässä on myös Vallonian aluehallituksen osallistuminen tähän ja että työllisyysviranomaiset todella ottavat asian omakseen, jotta tämä apu, tämä toiminta on todella hyvin kohdistettu ja tulee toteutumaan oikealla tavalla. Tämä on äärimmäisen tärkeä tämä päätös ihan lyhyesti sanottuna. 4 miljoonaa 621 miljoonaa eivät ole vain turha rahasumma. Minä olen vakuuttunut siitä, että se tulee vaikuttamaan entisten Caterpillar-työntekijöiden integroitumiseen uudestaan työmarkkinoille. Kiitos. Hyvät kollegat, en näe tässä muita puheenvuoropyyntöjä, eli kaikki on tästä nyt siis sanottu. Voin sanoa, että tämän lyhyen keskustelun jälkeen Tarkistukset tulee jättää viimeistään 18. huhtikuuta kello 12 mennessä, eli yli huomiseen mennessä. Valiokunta-äänestys pidetään 23. huhtikuuta. Ja täysistunnossa tämä tulee käsittelyn 3. toukokuuta. Eli viimeiset viimeistelyt käsitellään Brysselissä. Nyt me siirrymme kohtaan neljä äänestyslistasta tulosta ja varoitu vuodeksi 2019. Paul Riebich esittelijänä pyydän teitä nyt ottamaan käyttöön äänestyskorttinne. Me teemme pienen kokeen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyvä. Kaikki toimii. Eli ensiksi me käsittelemme liitteen yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Liite numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme äänestämään tarkastuksista. Ja voitte todeta, että 12, 13 ja 14 raukeavat, koska puhemiehistö oli ne hyväksynyt jo, ja me äskeisessä äänestyksessäkin ne hyväksyttiin tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksy, hylätty. 21 ja 22 puolesta vastaan, Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Onko rouva Tomalla joku ongelma? Toimiiko kortti? Ei näköjään toimi. No niin, nyt toimii. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24, 13. Ne olivat siis tarkistukset 21 ja 22. Seuraavaksi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 raukeaa, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 36 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? Selvä. Tarkistamme tarkistuksen numero 43. Sähköinen äänestys. 43 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksy. Pardon. Hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan. No, tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 14. Tarkistus 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.15. Tarkistus 50 raukeaa, 60 raukeaa, tarkistus 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 59 raukeaa, tarkistus 52 suullisella tarkistuksella, tekninen Korjaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 raukeaa 58 myös. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 suullinen tarkistus kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.17. Tarkistus 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme kompromissi numero kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Kompromissi numero kolme äänestys alkaa. Äänestys. Yksi ääni uupuu. Ovatko kaikki äänestäneet? No, äänestys päättyy. Hyväksytty 19.15. Siirrymme tarkistukseen, suulliseen tarkistukseen edustaja Ryybihiltä kohdasta 25a puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 2018. Tarkistus 76 puolesta. Vastaa Tarkistamme. Äänestys on sähköinen 76. Ovatko kaikki äänestäneet? Taas puuttuu yksi ääni. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22.14. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi numero 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 82 raukeaa. Siirrymme tarkistuks, suulliseen tarkistukseen edustaja Gardia Sabalilta. SD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi ääntä puuttu Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.16. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus edustaja Rybihiltä. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja. Kohdassa 27a puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ää, yksi ääni puuttuu. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 21.15. Tarkistus 92 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 suullinen tarkistus Garja Sabalilta SD-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta haluan tarkistuttaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ääni uupuu taas. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21, 15 ja kaksi tyhjää. Siirrymme sitten tarkistukseen 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Minä 48, 44, mutta 38 ääntä vain saatiin laskettua, mutta hylätty. 24 vastaan 12. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 suullisella tarkistuksella edustaja Howardilta, SD-ryhmä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 105 puolesta vastaan ty- tyhjää hyväksytty. 106 puolesta. Haluatteko tarkistuttaa numeron 105? sähköisesti. Äänestys alkaa. 105. Yksi EPP-ääni liikaa. No, hyvä, hyvä. Kaikki on järjestyksessä. Äänestys päättynyt. Hyväksytty 23 vastaan 14. 106 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 raukeaa, 109 samoin 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata yksitoista raukeaa ja seuraavaksi sata kaksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi johdantoosan tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä Ei ole ihan selvä äänest, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 27 vastaan 9. Nostaisitteko vähän reippaammin kättä, jotta tämä sujuisi sutjakammin? Tarkistus numero kaksi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kuusi. Aha, vaaditaan tarkistusta. Viide, tarkistus on viisi. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 vastaan 14. No niin, anteeksi. Sitten tarkistus numero 6, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 9. Tekninen, joka ei tarvitse äänestystä. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, sitten me voimme äänestää koko tekstistä, äänestää siitä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puoltavaa ääntä, viisi vastustavaa tyhjää, Tyhjää ja ei ollut. Onneksi olkoon edustaja Rybihille. Eh bien, mes chers collègues. No niin, hyvät kollegat. Ne, jotka omaavat ehkä huonon oman tunnon siitä, etteivät olleet budjetin valvontavaliokunnan kokouksessa. Voin kertoa teille, että KONT-valiokunta tällä hetkellä kokoustaa meitä ylemmässä kerroksessa Big, salassa Big 200. Onko tässä nyt kysymyksiä kohdasta muut kohdat? Eli näin ollen kokous on päättynyt.